Uh, welcome, uh, Madam Tyson. Tervetuloa komission Ergas Tyson, joka vastaa työllisyydestä ja sosiaalikysymyksistä. puheenjohtajan Junckerin kirjeessä on todettu, että Täisen vaikuttaa hankkeisiin, joita koordinoidaan työstä kasvusta vastaavan komission jäsenen alaisuudessa. Ja toisaalta näistä vastaa myöskin eurosta vastaava varapuheenjohtaja. Hän tekee myöskin läheistä yhteistyöstä raha- ja talouskomissaarin kanssa – Täissenillä on tukiyksikkö komissiossa työllisyyden ja sosiaaliasioiden pääosasto. Ja siihen liittyvät myös seuraavat yksiköt. Työmarkkinoiden uudistaminen, taidot ja pätevyys, ammattikoulutus ja aikuiskoulutuspolitiikka ja sitten vammaisten oikeudet sekä Eurostat. Hän vastaa myöskin suhteesta neljään virastoon, eli työturvallisuusvirasto, ammattikoulutusvirasto, elinolosuhteiden parantamissäätiö ja Euroopan koulutussäätiö. mitä tulee komission jäsenehdokkaan hyväksymiseen. Parlamentti arvioi komissioehdokasta hänen yleisen pätevyytensä pohjalta, eurooppalaisen sitoumuksen pohjalta ja henkilökohtaisen riippumattomuuden pohjalta. Tarkastamme myöskin, miten komission jäsenehdokas tuntee oman salkkunsa ja millaiset ovat hänen viestintäkykynsä. Ennen kuulemista haluaisin vielä todeta, että te olette vastannut kirjallisesti valmisteleviin kysymyksiin ja kirjalliset vastaukset on jaettu valiokunnan jäsenille kaikilla kielillä. Eli me kaikki olemme hyvin valmistautuneita näihin kysymyksiin, joita ei ole esitetty esitetty kirjallisesti. Sitten vielä keskustelun rakenne. Täisen pitää ensin suullisen alkupuheenvuoron korkeintaan 15 minuuttia. Ja sitten hän on korkeintaan 5 minuuttia vielä loppupuheenvuoroa varten kokouksen lopuksi. Alustuksen jälkeen on 45 kysymystä esitettävänä ja keskustelu hoidetaan tämän niin sanotun ping-pong-periaatteen mukaisesti. Eli meillä on kolme minuutin pätkiä, joista yksi minuutti on varattu kysymykselle ja kaksi minuuttia vastaukselle. Koska kysymyksiä on paljon, meidän on valvottava puheaikojen noudattamista hyvin tiukasti. Ja yleisesti, jos puhuja ei ole paikalla silloin kun hänen pitäisi, silloin kysymys jää esittämättä. Ei ole mitään menettelyä ilman puhujalistaa. Ja työllisyysvaliokunta vastaa tästä kuulemisesta, mutta myöskin kulttuurivaliokunta ja naisten oikeuksien valiokunta ovat mukana kuulemisessa liitännäisvaliokuntina ja toivotamme tervetulleeksi kollegamme näistä kahdesta toisesta valiokunnasta. Ja kuten on todettu puhelistalla, heillä on erinäisiä kysymyksiä, jotka liittyvät heidän valiokuntansa toimintaan. Ensimmäiset kysymykset esittävät koordinaattorit ja sitten yksi sitoutumattomien edustaja. Ja tulkkaus on saatavana 23 kielellä ja kaikki puhujat voivat näin ollen käyttää omaa äidinkieltään. Itsekin vaihdan kohta omaan äidinkieleni. Ja puhuja muistetaan, muistutetaan siitä, että muistakaa, että teitä tulkataan, eli puhukaa riittävän rauhallisesti. Taisen on ilmoittanut, että hän käyttää äidinkieltään hollantia vastauksissaan. Syynä on se, että hän haluaa olla mahdollisimman tarkka ja täsmällinen. Ne, jotka ovat tämän, täällä olleet pidempään, tietysti tietävät, että Taisen puhuu täydellistä englantia ja ranskaa. Ja tämä kuuleminen välitetään suorana parlamentin nettisivulla. Ja on myöskin mahdollista katsoa sitten kuulemisen videotallenne samalta sivulta. Nyt vaihdan omaan äidinkieleeni ruotsiin ja muutama alkuhuomio vielä henkilökohtaisesti. Yksi hienoimpia muistoja EUn tämänvuotisista vaaleista oli puhelinkeskustelu, jonka kävelin, kävin papin kanssa, joka työskentelee eteläruotsalaisessa kirkossa. Hän oli naispuolinen pappi ja hän oli erittäin huolissaan, kun ajatellaan sosiaalista kurjuutta, jota hän oli nähnyt kaupunkinsa parkkipaikoilla. Siellä oli hyvin paljon kuorma-autoja, jotka odottivat uusia toimituksia. Ja joskus nämä kuuskit elivät ja elävät edelleen näissä kuorma-autoissa. Heillä ei ole mitään työehtosopimuksia eikä mitään suojaa. He eivät saaneet palkkaa silloin, kun he eivät ajaneet, mutta he eivät myöskään voineet palata kotiin. Heillä oli ongelmia ruoan ja hygienian suhteen. Ja kuten tiedätte, Ruotsin talvet voivat olla aika kovia. Joidenkin oli suojauduttava käyttämällä pieniä leiriliesiä, koska oli liian kallista pitää moottoreita käynnissä lämmitystä varten. Eli tämä on tilanne liikennesektorilla, mutta myöskin tietyillä muilla eurooppalaisilla sektoreilla. Tämä on nähty esimerkiksi naispuolisten työntekijöiden osalta monilla aloilla, ja tämä siis on tämänhetkinen tilanne Euroopassa. Sääntöjä ja ihmisten oikeuksia on laiminlyöty kriisin aikana, ja ihmiset, jotka haluavat vain tehdä työtä, eivät ole pelkästään työttömiä, vaan heillä ei ole edes oikeuksia. EU on nyt hyvin kaukana 2020 strategian tavoitteista, ja yli 120 miljoonaa ihmistä on köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen riskiryhmässä. Ja yli 22 miljoonaa näistä on lapsia. Lisäksi tämän vuoden heinäkuussa nuorisotyöttömyys oli 22 prosenttia keskimäärin EU:ssa ja tietysti erot ovat suuria jäsenvaltioiden välillä. Joissain maissa yli puolet nuorista on työttöminä ja me olemme nähneet sitten tämän seuraamukset eu vaaleja vaalien tuloksessa. Eli riittää, kun katsotaan Euroopan poliittista karttaa. Ihmiset ovat epätoivoisia, turhautuneita, ja ihmiset kääntyvät epädemokraattisten populististen puolueiden puoleen, ja näin ei pitäisi Euroopassa olla enää vuonna 2014. Eli seuraavan viiden vuoden aikana meidän täytyy selvittää työmarkkinatilanne Euroopassa ja luoda uusia kestäviä työpaikkoja. Meidän ei pidä kilpailla alhaisilla palkoilla ja huonoilla työolosuhteilla, vaan meidän pitää toimia mahdollisimman tehokkaasti ja kaikilla pitäisi olla samat mahdollisuudet ja kaikilla pitäisi olla sama tilanne työmarkkinoilla. Eli meidän pitää toimia voimakkaasti ja tietysti näistä asioista vastaava uusi komission jäsen saa suuren vastuun kannettavakseen. Minä ja Euroopan muut kansalaiset odottavat että tämä henkilö on riittävän fiksu hoitaakseen näitä tärkeitä tehtäviä ja että hän saa aikaan muutoksia. Nyt ei enää voida istua ja odotella, vaan nyt täytyy tarttua toimeen. Ja nyt antaisin sitten puheenvuoron Täisenille alustuspuheenvuoroa varten –